taistella. Ja tällä tavoin halutaan vastata verotuskysymykseen ja toivon, että parlamentti voi tämän ehdotuksen hyväksyä. Kiitoksia. Sitten herra Ivo Streitsek, konservatistit reformistit.